korkean edustajan, joka vastaa ulkoasiasta ja turvallisuuspolitiikasta, lausuma. Aiheena on Haitin vaaliprosessi. Komission nimissä ja varapuheenjohtajan sijaisena toimii täällä komissionisen Gretsu. Olkaa hyvä. Oh, so, uh, dear chairwoman Adina puhemies, arvon ministeri Kunders, arvoisat parlamentin jäsenet, korkean edustajan puolesta haluan todeta, kuinka iloinen olen voidessani keskustella teidän kanssanne tänään vakavasta poliittisesta ja institutionaalisesta kriisistä Haitilla. Haitin tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Uskomme, että on täysin perusteltua, että me puhumme tästä aiheesta tänään hiljantain lykättiin presidentin vaalien toista kierrosta alun perin 24. joulukuuta, 27. joulukuuta olisi pitänyt toinen kierros järjestää. 24. tammikuuta alkoi epävakauden kausi ja instituutioisesti nyt ollaan tyhjössä. Haitin kansalaisilla pitäisi olla oikeus demokraattisesti valita oma johtajansa täysi mittainen luottamuspula, mikä näkyi pienenä äänestysprosenttina presidentinvaalien yhteydessä. Ja se, että presidentinvaaleja leimasivat vaalivilppisyytökset puolin ja toisin, ovat esimerkki nyt valitsevasta jähmettyneestä tilasta, tilanteesta maassa. Vaarana on, että väkivalta kärjestyy entisestäänkin. Valittavaa kyllä, lukuisat ihmiset ovat menettäneet henkensä sen kun äänestystä lykättiin. Tämä tilanne Haitin kaltaisessa maassa, jossa on valtavasti köyhyyttä ja hyvin paljon haavoittuvia ihmisiä, on niin ikävää. Tämä saattaa vaarantaa jälleenrakennusponnistelut, joihin ryhdyttiin Haitin vuonna 2010 tapahtuneen maanjärjestyksen jälkeen. Tuloksia saatiin aikaan Euroopan unionin suuren panoksen avulla, kun Euroopan unioni pyrkii auttamaan maata kehittämään. Nyt tämä kaikki on vaarassa. Heinäkuussa EU lähetti vaalitarkkailuryhmän paikalle, jota johti arvoisa parlamentin Elina Valenciano. Nyt haluaisin kiittää tässä yhteydessä edustaja Valencianon ja hänen tiiminsä tekemää työtä. He olivat erittäin tiukkoja ja hoitivat tämän vaalitarkkailutehtävän äärimmäisen tehokkaasti ja huolisesti. Vaalitarkkailuryhmää raportoi monista vaalivilpitapauksista, mutta totesi, että mitään suurimittaista vaalivilpeä esiintynyt 25. päivä lokakuuta vaalien yhteydessä. Ja presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tulokset olivat suurin piirtein oikeat ja asianmukaiset ehdokas, joka ei tullut ensimmäiseksi ensimmäisellä kierroksella presidentinvaaleissa, kieltäytyi hyväksymästä vaalien tulosta. He väittivät, että kyse oli valtavasta vilpistä ja luottamuspula vain lisääntyi entisestäänkin kansallisten joukosta. Tämä johti nyt jumitöneeseen tilanteeseen. Haitilaiset eivät ole voineet täysimittaisesti harjoittaa poliittisia oikeuksiaan. Seuraamuksena on se, että vaalilla valittua presidenttiä ei ole 7. päivä helmikuuta, jolloin nykyisen presidentti Martelin pitäisi luopua virastaan. Nykylainsäädäntö ei ole varautunut tällaisiin tapauksiin mutta vain tapauksiin, mikäli presidentti ei kykene hoitamaan virkaansa. Tällä hetkellä Haitilla käydään neuvotteluita. Me kaikki seuraamme tarkalleen maan kehitystä. Amerikan valtioiden yhteisö on lähettänyt erityisen välittäjä mission paikalle. Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kongressi myöskin on paikan päällä. Toivottavasti yleinen konsensus saadaan syntymään, jotta vaaliprosessi saadaan saatettua päätökseen sellaisella tavalla, että 25. päivä lokakuuta vaalien ensimmäisen kierroksen tulokset asetetaan kunniaan, mitä kunnioitetaan vaalitarkkailu. Ryhmän työ tässäkin yhteydessä voisi olla jälleen kerran merkittävää. Mikä sopua ei saada aikaan lyhyellä aikavälillä, silloin siirtymäkauden hallitus joutuu legitiimiysongelman eteen. Tästä saattaa olla vakavia seuraamuksia demokratian ja koko maan kannalta. EU on jo pitkään toiminut yhteistyössä haiten kanssa. Näinä vaikeina aikoina me vetoamme kaikkiin osapuoliin, jotta ne pidättäytyvät väkivallasta ja hyväksyvät poliittisen vastuunsa demokraattisella tavalla. Demokratia on tarpeen kestävän kehityksen kannalta. Nyt ilomielin kuulen parlamentin jäsenten kannanottoja. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle. Nyt äh, annan puheenvuoroja poliittisten ryhmien edustajille. Ensimmäisenä edustaja Stier, kaksi minuuttia. Gospođo predsjednice, želim u prvom redu čestitati gospođi Valenciano i kolegama. Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää Valencianoa ja niitä kollegoja, jotka ovat olleet vaalitarkkailumatkalla mukana ja totesivat, että kyseessä oli rehelliset vaalit. Haluaisin siis onnitella heitä sen takia, että he olivat osallisia vaaliprosessissa. Tietenkin he totesivat siellä myöskin ongelmia. Tämä ei tullut yllätyksenä, jos otetaan huomioon haitin konteksti mutta he kuitenkin tekivät sen johtopäätöksen, että vaalit olivat rehelliset ja normeja noudatettiin ja että kansan tahto sekin tuli kunnioitetuksi. Minun mielestäni muunlaiset mielipiteet, eivät ole hyväksyttäviä. EPP on kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulisi hyväksyä ensimmäisen kierroksen tulos ja järjestää mahdollisimman pian toinen kierros, jotta Haiti saisi ähm, Martelin seuraajan mahdollisimman pian tietoon. Meidän täytyisi kannustaa myöskin poliittiseen dialogiin, jotta rauha ja rauhallisuus saadaan palautettua maahan, koska sitä aivan erityisesti tarvitaan. 7. helmikuuta presidentin mandaatti umpeutuu. Haiti on yksi maailman köyhimmistä maista ja vuonna 2010 tilanne huononi entisestään massiivisen maanjärjestyksen, maanjärjestyksen takia. Eli ei ole hyvä asia, jos maassa on tilanne, jossa ei ole valtakoneistoa. Meidän täytyy saada aikaan siirtymään demokratiaan, meidän täytyisi saada aikaan siellä kasvua ja kehitystä ja hankkiutua eron äärimmäisestä köyhyydestä. Kiitos, Roksi Valentiana. Eh, lo primero que quiero hacer es... Ensinnäkin haluaisin vahvistaa Euroopan sitoutumisen Haitin kansaan ja sen vaaliviranomaisiin. Eurooppalaisille kyse on solidaarisuudesta tätä maata kohtaan, joka on kärsinyt niin paljon. Eli ensimmäinen sitoumus Haitin ko- Haitia kohtaan oli tämä. Ja toiseksi minulla on kunnia olla erittäin korkeatasoisten asiantuntijoiden ryhmän puheenjohtaja, joka on tehnyt erinomaista työtä seuratessaan vaaliprosessia, joka ikävä kyllä nyt ei oikein ole sujunut haitella. Tämä on ollut vakava mielisesti otettavaa työtä ja kaikki kollegat voivat olla ihan rauhallisin mielin ja jos haluatte voitte hakea nettisivulta näitä tietoja ja näette, että meillä on syytä vahvistaa se, että ensimmäinen vaalikierros Haitilla oli kaikkein puhtain ja vähiten väkivaltaisin vaalikierros Haitin historiassa. Ja kuitenkin täytyy vahvistaa, että ensimmäisen vaalikierroksen tulos olisi voinut johtaa toiseen kierrokseen. Mutta nyt Haitilla on institutionaalinen kriisis, kriisi ja umpikuja, ja haitilaisten pitää se ratkaista. Haitin viranomaisten ja kansalaisten täytyy ratkaista tämä umpikuja, jonka Kretu aivan hyvin analysoi, enkä nyt enää sitä toista. Haitilaisten pitää ratkaista tämä umpikuja ja toivottavasti se tapahtuu vuoropuhelun kautta, mutta meidän suosituksemme, nöyrä suosituksemme, joka pohjautuu hyvään ja sitoutuneeseen työhön, on se, että järjestetään toinen vaalikierros Haitilla. Se olisi kaikkein järkevintä tehdä. Ja toivottavasti haitilaiset pystyvät tilanteen ratkaisemaan. Ja jos sitten toinen vaalikierros järjestetään, niin vaalitarkkailumissio Euroopasta on sitten paikalla katsomassa tilannetta. Kiitos. Thank you very much. Next... Kiitoksia. Seuraavaksi Bilbao Barandika. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Aluksi haluaisin vielä kiittää tiimiä, joka on tehnyt kovin paljon työtä Haitilla ja myöskin Valenciano hänen tekemästään työstä ja yhteistyöstä ja hänen koordinoinnistaan parlamentin tiimin johtajana. Mutta kun kävimme katsomassa näitä presidentin vaaleja, niin eurooppalaiset toimielimet haluavat tukea toista vaalikierrosta joka lykättiin. Siellä on nyt kaksi ehdokasta, jotka pääsevät toiselle kierrokselle viime lokakuussa. Toinen vaalikierros on paras tapa saada tämä siirtymäkausi päätökseen ja siellä voidaan sitten valita myöskin väliaikainen pääministeri. 25. lokakuuta oli ensimmäinen vaalikierros ja kaikki sujui rauhassa. Aikaisemminhan elokuussa parlamenttivaaleissa oli paljon väkivaltaa ja tietysti vähäinen osallistuminen oli ongelma. Siellä syrjettiin tiettyjä ehdokkaita. Myöskään sanktioita ei ole väkivaltaan syyllistyneitä kohtaan. Mutta 25. lokakuuta ja äänten laskenta olivat kuitenkin huomattava askel eteenpäin, kun katsotaan demokratiaa maassa. Kuten tiedätte, Haiti on yksi maailman köyhimmistä maista. Sen kansalaiset tarvitsevat nyt uudenlaista taloutta ja tukea. He ovat joutuneet kärsimään hyvin paljon väkivallasta historiansa aikana. Ja siksi meidän täytyy luoda uutta toivoa yhteiskunnille, jotka yrittävät edetä demokratian tielle ja oikeusvaltion tielle. Haitilaiset tarvitsevat syitä tunteakseen, että he ovat itse määräämässä tulevaisuudestaan ja että heidän äänillään on merkitystä. Laiset, lapset katsovat meihin, aikuiset toivovat nyt haluavat toivoa Euroopan parlamentista. Ihmiset ovat joutuneet kärsimään tästä epävarmuudesta ja äärimmäisestä köyhyydestä, ja he ansaitsevat tämän mahdollisuuden. He ansaitsevat demokraattisia instituutioita, joka johtaa hyvään tulevaisuuteen. Ja paras tapa edetä on se, että järjestetään toinen vaalikierros ja valitaan presidentti, joka saa kansan tuen ja joka parantaa oikeusvaltioperiaatetta ja saa aikaan sopimuksia, joita maa tarvitsee. Kiitos arvoisa puhemies. Haitin presidentin vaaleja on jälleen kerran lykätty. Siellä ollaan poliittisessa umpikujassa ja tämä huolestuttaa meitä, mutta tätä ei tule liiallisesti dramatisoida kansa on kokenut jo paljon ja minä olin matkalla mukana ja kiitokset kaikille niille, jotka olivat matkalla mukana ja pystyin toteamaan, että haitilaiset suhteessa vaaliprosessiin kansalaiset eivät tätä vaaliprosessia hyväksyä ja tämä hyväksyneet ja tästä syystä äänivilkkaus oli hyvin alhaisella tasolla. Myöskin yhteiskunnalliset ongelmat maassa, joka on yksi maailman köyhimmistä, ovat huolestuttavia. Kuitenkin tästä maasta löytyy paljon potentiaalia esimerkiksi maatalouden ja turismin suhteen. Meidän täytyy, nyt kun maanjäristyksen jälkeen luvattiin miljoonia euroja jälleenrakennukseen, niitä ei ole vielä maksettu on todettava, että suuri osa avusta ei ole saavuttanut kansalaisia ja tämä ruokkii epäluottamusta kansainvälisiä toimijoita kohtaan, koska heidän puuttuminen asioihin on jättänyt jälkensä maahan. Meidän tulisi antaa kansalaisille luottamusta toimielimiin ja vaalijärjestelmään, jotta tämänhetkisestä umpikujasta päästäisiin eroon. Meidän täytyy jatkossakin seurata Haitin tapahtumia aivan erityisesti 7. helmikuuta jälkeen ja kun eh, herra Martel poistuu tehtävästään. Dialogi, konsensus ovat avaintehtäviä ja ne ovat meille myöskin velvollisuuksia. Mr. Carrao, one minute. Edustaja Corrao, yksi minuutti. Kiitoksia. Minäkin olisin halunnut olla mukana tällä vaalitarkkailumissiolla, joka sitten peruttiin Valentiano puhui juuri näistä tuloksista ensimmäiseltä vaalikierrokselta ja että mahdollisimman nopeasti on syytä järjestää sitten toinen vaalikierros. No, mitä Haitista voi sanoa? Siellä on ollut nälkää, korruptiota, väkivaltaa jo ennen tämän järjestystä ja maanjärjestyksen jälkeen sitten sinne on kiinnitetty paljon huomiota Yhdysvalloista ja Euroopasta ja siellä on edelleen korruptiota, nälkää ja väkivaltaa ja attentaatteja. Siellä ei ole demokratia toteutunut tällä kautena. Ja voimme suoraan sanoa, että vuoden 2010 maanjäristys oli syy tälle kansainväliselle avulle. Mutta tällä välillä on tapahtunut asioita, joista on keskusteltu paljon. Eli siellä on puhuttu mineraalilaista, joka liittyy monikansallisiin yrityksiin. Ja ympäristöongelmat ovat suuria. Metsät ovat tuhoutuneet ja se on altistanut maata tulville ja hurrikaaneille. Ja maassa ei myöskään ole saatu aikaan kestävää kehitystä. Ja me pyydämme, että komissio, siis voisimmeko olla todellisia ja ratkaisevia toimijoita näissä kysymyksissä. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Panseri, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Do- Kiitoksia, puhemies. Sen jälkeen, kun 25. lokakuuta oli ensimmäinen vaalikierros, nyt Haitissa on paljon poliittista epävakautta, joka voi tuhota tämän hauraan tasapainon, joka on saatu aikaan erittäin köyhässä maassa. Mutta täytyy heti todeta, että vaalitarkkailumissio EUsta osoitti, että vaalit tapahtuivat rauhallisessa ilmapiirissä ja että niissä noudatettiin kansainvälisiä normeja. Tästä huolimatta kansalaisille kerrottiin, että vaaleissa olisi ollut vilppiä ja tämä on johtanut siihen, miten maailmassakin on raportoitu näistä vaalivilpeistä. Mutta me olimme paikalla ja kommentoimme myöskin Valensian osuilla siitä, että vaalit sujuvat hyvin. Mutta nyt Euroopalla on selkeä tehtävä. Meidän täytyy vedota kaikkiin toimijoihin, jotta ne kastavat poliittisen ja moraalisen vastuunsa oman kansansa nimissä, jotta voidaan saada loppu tälle poliittiselle umpikujalle ja noudatetaan lokakuun vaalituloksia. Ja on tärkeää järjestää nyt mahdollisimman pian uusi aikataulu, joka pohjautuu ensimmäiselle vaalikierrokselle. Ja me toivomme, komission jäsen, että tällä tavalla komissio toimi johdonmukaisesti ja päättäväisesti. Meillä kaikkien tehtävämme on auttaa Haitia demokratisoitumisprosessissa, joka johtaa vakauteen ja joka sitten antaa vastauksia moniin ongelmiin, joita maassa on, lähtien sosiaalisista ja taloudellisista kysymyksistä, jotta voidaan korjata näitä vahinkoja, joita on tapahtunut maanjärjestyksen lisäksi. Meillä on suuri tehtävä ja meidän täytyy hoitaa se kunnolla. Thank you, Mr. Panzeri. Next. Kiitos, edustaja Panzeri. Seuraavaksi edustaja Mitsi, puolitoista minuuttia. <clears throat> Kiitoksia, puhemies. Vaikkakin Haitin vaalit katsottiin oikeudenmukaiseksi, siitä huolimatta vaaleihin liittyi ongelmia ja toinen vaalikierros lykättiin. Sitä on lykätty nyt jo kaksi kertaa. Euroopan parlamentin vaalitarkkailuryhmän jäsenenä toisella kierroksella. Sanoisin, että tämä oli valtava katastrofi ja suuri sääli. 48 tuntia ennen kuin vaalien piti alkaa, vaalilautakunta lykkäsi vaalia kolmatta kertaa. Tällä kertaa vaalit lykättiin hamaan tulevaisuuteen. Tämä johti väkivaltaisuuksiin, mielenosoituksiin, autoja sytytettiin palamaan ja ihmisiä tapettiin. Haiti on maailman köyhimpiä maita. He todellakin tarvitsevat muutoksia. Muuton kurjuus vain lisääntyy entisestäänkin. Kurjuus, joka on diktatuurin, korruption, koulutuksen puutteen, terveyden puutteen ja suunnan puutteen tulosta. Lisäksi 2010 vuonna maanjärjestys teki tuhojaan. Maa tarvitsee kipeästi sitä, että ihmisten tavallisten kansalaisten luottamus palaa. Väkivalta täytyy saada loppumaan. Haitilaisten täytyy antaa osallistua oikeudenmukaisiin demo- demokraattisiin vaaleihin. EU voi auttaa lähettämällä erityisvaalitarkkailuryhmän tai erityismission maahan valvomaan tilannetta ja estämään väkivallan kärjistymistä. Lisäksi EU pitäisi auttaa, kun pyritään ra- nopeasti ratkaisemaan tämä kriisi. Edustaja Kienge viimeisenä. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää Valensianoa ja kaikkia kollegoita, jotka olivat mukana vaalitarkkailumissiolla. EUn vaalitarkkailumissiolla Haitilla 25. lokakuuta todettiin, että Haiti pyrkii toipumaan tuhoisasta maanjäristyksestä, joka tapahtui kuusi vuotta sitten. Tilanne on erittäin hankala. Maassa on valtavasti ristiriitoja mutta kaikesta huolimatta se haluaa järjestää vapaat ja demokraattiset vaalit. Olemme taanneet, että tänne tulee tapahtumaan, ja koska me olimme paikalla Haitilla, 25. lokakuuta järjestetyt vaalit sujuivat sääntöjen mukaisesti ilman vilppiä, laillisesti ja sääntöjen mukaisesti, kuten kolleganikin totesivat. Kansalaiset olivat innokkaita ja he olivat iloisia meidän läsnäolostamme mutta kuitenkin vaali innostus oli alhaista ja se osoittaa, että paikallisiin instituutioihin ei luoteta. Haitin kansalaiset valitsivat kaksi ehdokasta ja meidän täytyy panna tämä merkille ja katsoa, mikä on kansalaisten tahto. Ja ennen kaikkea meidän täytyy hoitaa tehtävämme loppuun ja taata, että mahdollisimman nopeasti Haitilla on demokraattiset ja vakaat instituutiot, jotta maa toipuu tästä hankalasta tilanteesta, jossa se on ollut jo liian pitkään. Vaalitarkkailumission tehtävänä on myöskin edistää demokratiaa, vahvistaa rauhaa ja turvallisuutta. Ja mielestäni meidän täytyy jatkaa tätä prosessia, joka mielestämme ei ole vielä päättynyt. Kiitos. Sitten menettelemme puhelista Ensimmäisen edustaja Paul Chuck paní předsedající já souhlasím s tím co řekla paní kolegyně komisařka eh, paní creu. puhemies tosiasia on että kun institutionaalinen kriisi syntyy jossakin maassa siksi että yksi vaaliehdokkaista ei kunnioita vaalien tulosta silloin maa joutuu kaaukseen mikäli kyse oli vaalivilpistä. Ongelma ei voida ratkaista siten, että tuo maa jätetään yksin oman onnensa nojaan ja ihmiset jätetään sen oman onnensa nojaan. Herra Corrao mainitsi ratkaisun mahdollisuuden, että meidän pitäisi jatkossa pohtia uuden ryhmän lähettämistä maahan, jotta se voisi valvoa vaaleja ja koko demokratiaprosessia. Meidän täytyy voida eristää tätä prosessia. Emme saa luovuttaa, koska se olisi väärin. Kiitoksia puhemies. Kreikkalaisena osoitan solidarisuutta Haitin kansaa kohtaan. Kansa, joka ensimmäisenä tunnusti Kreikan itsenäisyyden. Siellä on ollut vääränlaisia hallituksia eikä siellä on käsitelty talousarvioita siten, että raha on mennyt kymmenen kertaa enemmän kuin talousarviossa olisi ollut varaa. Siellä on epäonnistuttu täysin, kriisiä on hoidettu huonosti eikä ole saatu aikaiseksi demokraattisia vaaleja. Tästä syystä Haitin kansalaiset ovat nousseet äh, järjestelmää vastaan. Siellä epäillään äh, siitä, äh, olivatko vuoden 2015 vaalit oikeudenmukaisia. Presidentinvaalit, no niistä varmaan on se, että Haitin kansalaiset lähettävät viestin siitä demokraattisesta siirtymästä, joka maassa on käynnissä ja siitä, että köyhyyttä, äärimmäistä köyhyyttä tulisi pystyä lievittämään. Mr. Jakovčić. Edustaja Jakovčić. Puno, gospođo predsjedavajuća. Kada je u Kiitoksia. Tammikuussa 2010 Haitilla oli katastrofaalinen maanjäristys ja yli 200 000 ihmistä sai surmansa. Kaikki osoittivat solidaarisuutta ja myötätuntoa Haitille ja tiesimme, että se oli yksi maailman köyhimpiä maita, joka oli elänyt kaauksessa ja korruptiossa. Eli me kaikki Olimme toiveikkaita 25. lokakuuta 2015, että vaalit sujuisivat sääntöjen mukaisesti ja me kaikki toivoimme, että uusi vakausprosessi käynnistyisi Haitilla. Ikävä kyllä näin ei käynyt. Eurooppa auttoi Haitia sen vaikeimpana hetkenä ja olimme siellä edellisissä vaaleissa – ja Euroopan pitäisi jatkaa tätä, koska uskon, että apumme tälle maalle on erittäin tarpeellista. Kiitos. Tähän päättyy menettelymän puhelista. Ja lopuksi komission jäsen Gretchu, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu ja haluan kiittää kaikkia jäseniä heidän puheenvuoroistaan ja niiden selkeydestä. Kiitos myöskin pyrkimyksistä löytää ratkaisu tähän umpikujaan, jossa Haiti nyt on. Tietystikin vaalin jälkeen maassa syntyi kriisi. Joten kuitenkin sanoja, että olen varma myöskin siitä, että tietoinen siitä, että EU on antanut tukea Haitin kansalaisille. Kysehän on yhdestä maailman köyhimmistä maista jo vuosien ajan, varsinkin sen jälkeen, kun vuonna 2010 maassa tapahtui maanjärjestys. Joka toinen haitilainen on tavalla tai toisella saanut tukea EUlta. Päätä tämän keskustelun sanomalla, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että EUn diplomatia täytyy käyttää hyväksi. diplomaattisilla saralla täytyy ponnistaa ja muitakin meidän täytyy käyttää hyväksi, jotta voidaan löytää ratkaisu, jota haitilaiset itse toteuttavat varmistaen demokratian ja ihmisoikeudet. Jälleen kerran haluaisin todeta, kuinka paljon arvostan Euroopan parlamentin roolia silloin, kun on kyse vaalitarkkailutehtävistä. Tämä tärkeä asia täytyy pitää kansainvälisen keskusteluagendan kansainvälisen keskusteluagendalla jatkossakin.